Okay, we will do what we... No niin, teimme samalla tavalla kuin viime kerralla, koska se vaikutti aika tehokkaalta tavalta. Minä lasken kymmenestä nollaan ja sitten kun sanon nolla, niin äänestys alkaa. Teen tämän kreikaksi, mutta te voitte kuitenkin kuunnella sitä omalla kielellänne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, kaksi, yksi, nolla. Sitten äänestämme Bögen mietinnöstä, joka koskee Euroopan globalisaatiorahaston varoja käyttöönottoa. Me tutk- selvitämme tämän ö, esityksen tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä, ylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan, nimenhuutus, Äänestys alkaa. Peräsforias. Äänestys päättyy. Hylätty 467 ääntä vastaan, 45 puolesta. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestys alkaa. Πέρας Äänestys on päättynyt. Hylätty. Aboriptet, niin kuin herra Schultz sanoi. No niin. Tarkistus kolme. nimenhuuto äänestys alkaa. Yes. Äänestys päättyy. Tropologia 3. Arki... Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten herra Maatsin on pyytänyt puheenvuoron. aivan lyhyesti. Kun me äsken äänestimme numerosta kahdeksan, niin meillä puhuttiin 7Dstä tässä pikkuruudussa. Voitteko huolehtia siitä, että olemme äänestäneet oikeasta asiasta? Kiitoksia. Se, mitä tässä nyt todetaan, kahdeksan, kahdeksasta äänestettiin. Herra Macmillan Mun pyytänyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Presidente. La carta de voto. Puhemies, minun äänestyskorttini ei toimi. No, lähetämme välittömästi jonkun teidän pakeillenne auttamaan teitä. Nyt on, jatkamme. Loppuäänestys tästä. Me tarvitsemme määräenemmistön. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 531 ääntä puolesta. Onnittelut herra Bögelle. Sitten esityslistan mukaan äänestämme seuraavasta asiasta. Rova Haukin mietintö lisätalousarviosta numero 10 2009. ainoa äänestys nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Persoforias. Äänestys päättyy. Hyväksytty 559 ääntä puolesta. Onnittelut Rova Haugille. Esityslistan mukaan äänestämme seuraavaksi herra Leinen mietinnöstä, joka koskee valtakirjojen tarkastusta. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut herra Leenelle. Esityslistan mukaan äänestämme kansalaisvapauksien valiokunnasta. Puheenjohtaja keskeyttää esityslistan mukaan. Äänestämme nyt viidestä päätöslausumaesityksestä, jotka koskevat Dohan neuvottelukierroksen tulevaisuuden näkymiä on seitsemän ministerikokouksen jälkeen. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 3. Nimen huutoäänestys. Äänestys päättyy hyväksytty 563 ääntä puolesta. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sen tarkistan koneellisesti. Äänestys alkaa. Koneäänestys alkaa. Tarkistus yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty 358 puolesta. Tarkistus 6 puolesta. Eikö, ei nyt, tarkistus kaksi siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä kutonen oli rauennut. Herra Desir, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Puhemies, minä haluaisin sanoa, että jos minä nyt oikein ymmärsin tämän tarkistuksen, niin täällä mu- muistutettiin Hongkongin eh, VTO-säännöistä ja tämä on sellainen, mitä sosialistit tukevat. Ευχαριστώ. Kiitoksia. Tarkistus viisi, nimi, viisi nimenhuuto Äänestys Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 326 ääntä puolesta. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja sitten alkuperäinen teksti kappaleessa 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 13 alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 377 ääntä puolesta. Sitten tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Otetaan uudestaan. 15 puolesta. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yhdeksän kahdessa osassa. Kummatkin nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Nimenhoitoäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 366 ääntä vastaan. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty, hyväksytty 493 ääntä puolesta. Tarkistus kahdeksan, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Perusufurias. Äänestys päättyy. Hylätty. 351 ääntä vastaan. Ja sitten alkuperäinen teksti Kohta 14. Nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Vorjes. Äänestys päättyy. Hyväksytty 574 ääntä puolesta. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 360 ääntä puolesta. Sitten tarkistus 16 on vedetty pois. Tarkistus 10, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 364 ääntä vastaan. Alkuperäinen teksti lähti kohta 18 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy nyt tarkistaa koneellisesti. Alkuperäinen teksti, kohta 18, koneäänestys, äl- koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 358 ääntä puolesta. Ja sitten loppuäänestys. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty 370 ääntä puolesta, 125 vastaa, 125 tyhjää. Ja sitten viimeinen äänestys tänä iltapäivältä, mutta nyt tarkkana, tarkkana. Kello 12. Me mennään nyt, nyt todella hitaasti. Nyt mennään todella hitaasti, niin että kukaan ei poistu salista. esityslistan mukaan. Me äänestämme päätöslausuman esityksestä kansalaisvapauksien valiokunnasta. Ja tämä liittyy esitykseen tässä mietinnössä. No kohta, kohdan viisi jälkeen meillä on kaksi tarkistusta. Ykkönen ja kakkonen. Ja me äänestämme siis kahdessa osassa ensimmäinen osa. Kuka kannattaa ensimmäistä osaa? Vastaan. Tyhjää tarkistetaan kyllä koneellisesti. Vielä kerran. Άρχεται Äänestys alkaa. Have to make a phone call if you don't mind. Nyt täytyy hoitaa yksi, yksi asia. Äänestys kuitenkin päättyy. Hyväksytty 502 ääntä puolesta. Sitten toinen osa, kuka on puolesta. Vastaan. Nyt täytyy tarkistaa taas. Tyhjää. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 272 ääntä vastaan. Ja nyt alkuperäinen teksti kohta 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuksi vielä. No, hyvä. Loppuäänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja haluan pyytää kaikkia jäämään saliin, koska meillä on hyvin tärkeä Saharon palkinnon luovuttaminen 7-8 minuutin päästä. No niin, nyt